sen jälkeen eh, edustaja De Camposin mietintö sisämarkkinat eurooppalaisia varten ja sitten yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat, edustaja Vusuan mietintö ja sen jälkeen komission julkilausuma julkisista hankinnoista. Toivotan komissaari Michel Barnier tervetulleeksi. Ja toivotan myös neuvoston puheen johtaja valtion edustajan tervetulleeksi. Esittelijät saavat ensimmäiseksi puheenvuoron. Rouva Kalniete ensimmäisenä, olkaa hyvä. Madame Kalniete. Oh. Sorry, I, I had... Olen pahoillani, tässä oli tulkauksen kanssa ongelmia ja meni ohi vähän teidän sananne. Kungs, komissaar Kungs, runājot par vienoto, Arvoisa puhemies, komission jäsen, jos me haluamme elvyttää yhteisiä markkinoita,